Sitten ilmoitukset. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Gabriel Stauner on valittu 30. lokakuuta lähtien 2013, kuten Hiltrud, myös Hiltrud Dyer 31. lokakuuta 2013. Stauner tulee Weisgerberin tilalle ja Breyer tulee rouva Katarina Brandnerin tilalle todetaan jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittämillä vaaleilla annetun säädöksen 7. artiklan ensimmäisen kohdan sekä työjärjestön 4. artiklan 1 4 kohdan mukaisesti, että, että Staunerin ja Breyerin toimikausi alkaa 30. ja vastaavasti 31. lokakuuta. Toivotan kollegat tervetulleeksi ja muistutan siitä, että Stauner ja Breyer työjärjestyksen kolmannen artiklan toisen kohdan mukaisesti, niin kuin jäsenvaltakirja ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muutosta ratkaistu, he osallistuvat parlamentin jäsen elinten istuntoihin täysin valtuuksiin. Sillä edellytyksellä, että on tätä ja ilmoittaneet, ettei ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä. Puolan viranomaiset ovat äh, esittäneet minulle pyynnön herra Tadeusz Tsimanskin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta. Tämä asia lähetetään työjärjestyksen mukaisesti jurivaliokuntaan, joka vastaa asiasta. Sitten on tullut äh, nimityksehdotukset äh, valiokuntiin EPP ja EFT